Hyvät jäsenet, avaan kokouksen. Sihteeristöltä minulle on kerrottu, että minun täytyy kertoa teille, että tämä istunto lähetetään suorana lähetyksenä ulospäin, joten tämän kerron teille ihan varoituksen sanan. Tämän kokouksen tarkoitus on ainoastaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta tähän talousasian valiokuntaan. Tämä on työjärjestyksen artiklan 191 mukainen toiminta. Nyt haemme siis ehdokkaita. Mr. Clint, please. Micro. Edustaja Klimt, mikrofoni. Koordinaator uh, äh, olen ollut aikaisemmin koordinaattorina talous, talous- ja raha-asian valiokunnassa. Ehdottaisin äh, brittikollega Sharon Bowsia tähän toimeen ja äh, olen iloinen siitä, että hän on asettunut ehdokkaaksi. Kiitokset edustaja Klimt. Olisiko muita ehdokkaita puheenjohtajaksi? No siinä tapauksessa meillä on vain yksi ehdokas, edustaja Sharon Bowles. Hän pyytää puheenvuoroa ja annan sen hänelle mielelläni. Olkaa hyvä. Uh, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aina halunnut esittää lausunnon ennen kuin uh, pistätte minut puheenjohtajan pallille. Uh, minulla on suuri ilo ja kunnia tulla nimitettyksi puheenjohtajaehdokkaaksi ryhmäni toimesta. Otan tämän puheenjohtajan roolin hyvin vakavasti ja suhtaudun vastuullisesti siihen, että olen vastuussa kansalaisille. Tämä valiokunta on tode- tehnyt EKPn kanssa puheen, vuoropuhelua, se on kuullut sen tehtäviin ja minä haluan puolustaa myös euroa. Minä olen aina ollut euron puolesta puhuu ja myös Britanniassa kollegani, jotka ovat olleet täällä viime mandaatin aikana, ovat varmasti tämän kuulleet ja ihan julkisesti haluan myös tällä foorumilla vahvistaa tämän kantani, eli olen euromyönteinen. Ja myös liberaalidemokraatit Britanniassa ovat tätä mieltä. Olen Alderyhmän meppi ja olen suhtaudun luottamuk- tai siis ryhmäni suhtautuu luottavaisesti siihen, että minä teen työtä Alden periaatteiden mukaisesti myös valvonta asioissa, pankkien valvonta-asiassa. Jos te nimitätte minut tähän puheenjohtajan tehtävään, tulen tekemään yhteistyötä byroon, koordinaattoreiden samoin kuin ryhmän kanssa. Otaksun myös keneltä tahansa muulta puheenjohtajalta vastaavaa käyttäytymistä. Ja mitä tulee eh, ra- talous- ja rahasian vuoropuheluun, olen tietoinen siitä, kuinka erityisen tärkeää tämä työ on jäsenvaltioille, jotka ovat jo eurovyöhykkeellä, samoin kuin niille, jotka haluavat liittyä eurovyöhykkeeseen. Kiitos. Meillä on siis aivan fantastinen ehdokas ja hän on pitänyt nyt myöskin fantastisen puheenvuoron. Siksi ehdotankin, että nimeämme edustaja Sharon Bolsin tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Please, will you take the, the chair, please? Saapuisitteko tänne eteen? Um, no niin, kiitoksia kovasti. Minä olen nyt saanut ensimmäiset ohjeeni. Menemme eteenpäin ja nimitämme varapuheenjohtajat, joten haluaisin pyytää nimityksiä ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalle. Näen, että täällä pyydetään jo puheenvuoroa. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi eh, ensimmäisenä onnittelen teitä. Olen eh, iloinen siitä julkilausumasta, jonka te esititte. Eh, minä olen entinen koordinaattori ja uusi koordinaattori EPP-ryhmän nimissä. Niinpä ehdotan varapuheenjohtajaksi mm, ehdokasta Garcia Margallo, joka oli siellä paikalla juuri ennen teitä. Thank you. Are there any other nominations? Kiitoksia. Muita nimityksiä? I see none. Ei näy. Näin muodon ehdotan, että kätten taputuksen hyväksymme tämän nimityksen. Ah, yes. come? I, think it's your turn for a short walk now. No niin, nyt on sinun vuorosi tehdä pieni kävely tänne podiumille. Right, uh, now, uh, do I... No niin. Onko sen jälkeen nimityksiä toisen varapuheenjohtajan tehtävään? Skinner. Mrs. Bowles, chairman, chairwoman, I'm sorry. Bowles, puheenjohtaja. Tervetuloa tähän tehtävään. Otamme vakasti sen, mitä sanoitte. Me varmasti pystymme työskentelemään teidän kanssanne ja varmasti pystymme edistymään Minulla on suuri kunnia ilmoittaa toisen varapuheenjohtajan äh, Alin McCarthy. Hän on todellakin äh, kokenut poliitikko, te tunnette hänet, hän tulee tekemään erittäin hyvää työtä ja tämä on meidän ehdokkaamme toiseksi varapuheenjohtajaksi. Um, Kiitoksia. Ei näe muita puheenvuoropyyntöjä enkä nimityksiä, joten kätten taputuksen hyväksymme Aili McCarthyn. Hän on toinen varapuheenjohtajamme. Right, whilst uh, Arlene, um... Niin, sillä välin kun Aaliin äh, astelee tänne paikalle, pyytäisin nimityksiä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä. Merci, madame la... Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Minä ehdotan eh, kolmanneksi varapuheenjohtajaksi eh, edustaja Stolosania. Uh, kiitoksia. En näe muita nimityksiä ehdotettavan, joten hyväksymme kolmannen varapuheenjohtajan kätten taputuksen. And now is your turn for the short... Nyt on teidän vuoronne astella tänne puheenjohtajistoon. Näinkö puheenvuoropyynnön? Merci, Madame Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, onko tämä tulkausongelma, mutta nämä ovat valintoja, eivätkä nimityksiä. Dontin mukaan kyse on vaalista eikä pelkästä nimityksestä. I, I, I believe that the system is... Niin, ymmärrän, että ensin eh, nimitetään ehdokkaat ja sen jälkeen eh, katsotaan, kuinka monta henkilöä nimitetään. Minut ainakin on aina ensin nimitetty ehdokkaaksi ennen kuin minusta on tullut ehdokas, joten ehkäpä täällä oli käännösvirhe. virhe. Me ensin nimitämme ehdokkaan, jonka äänestämme sitten varapuheenjohtajaksi. Ja nyt neljäs varapuheenjohtajaehdokkuus, Skinner. Jälleen kerran meillä on kunnia ilmoittaa Edward Chekluunan ehdotus. Hän on todellakin sopiva tähän, niin kuin meidän valtuuskunnalta voi odottaa. Hän on todellakin kokenut maltalainen poliitikko ja hän varmasti tekee loistavaa työtä tässä valiokunnassa. Suosittelen häntä. Thank you. Do I see... Kiitoksia. Onko muita nimityksiä ehdokkaiksi? Ei. Siinä tapauksessa ääne, valitsemme kyseisen henkilön kätten tapituksin. Right. Um... No niin, nyt muutamia ilmoitusasioita. Seuraavan kokouksen päivämäärä on toinen syyskuuta keskiviikkona kymmenestä alkaen aina kello 12.30 ja edelleen kolmesta puoli seitsemään. Ja nyt uskoakseni voin lopettaa tämän kokouksen. Kiitoksia kovasti teille kaikille.